pierwsze Ja nie wiem, jeszcze zobaczmy. tak wiem, może w tej Colleagues, if I can get started. Kollegat, aloittelemme kokousta. Silloin tällöin kerrotaan minulle, että valiokunten pitää vähän kiertää eri saleissa, ettei aina tule sellaisen saliin, mikä ja nyt tämä oli meidän vuoromme tällä viikolla, joten toivotan teille tervetulleeksi tähän pyöreän pöydän, ritarien pöytään. Minun silmilläni suurin piirtein näen siellä horisontissa kaukaisimmat, mutta täytyy nyt vaan pärjäillä. Teillä on esityslista luonnos jaettu. Sopiiko se teille? Jos sopii, niin pyytäisin hyväksyntää myös pöytäkirjoille 18.19. helmikuuta 2013. Oletteko siihen tyytyväisiä? Hyvä, kiitos. Seuraavaksi palautetta kolmikanta neuvotteluista. Sitten maahuolenta vuorossa. Keskustelu maahuolennasta. Herra Zazada, olkaa hyvä. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin kiittää kovasti kaikkia varjoesittelijöitä näistä monista tapaamisista, joita meillä oli, joissa keskustelimme useista tarkistuksista ja yritimme saada aikaan kymmenen kompromissia. Melkein vuoden ajan nyt olemme tehneet työtä ja nyt minulla on se vaikutelma, että olemme lähellä tavoitetta. Ja sehän on äänestys tänään valiokunnassa. Tietysti kaikki, jotka eivät ole tyytyväisiä, niin haluaisin muistuttaa, että on tietysti vielä äänestys täysistunnossakin joka päättää ensimmäisen käsittelyn asiakirjasta. Työt jatkuvat yhdessä neuvoston kanssa ja sitten toisessa käsittelyssä myöhemmin parlamentissa. Asia, jonka olen tullut ymmärtämään tämän työn aikana, on se, että mikä sana on useimmiten mainittu ja suosituin parlamentissa. Se ei ole tarkistus tai poliittinen ryhmä tai direktiivi. Se sana on kompromissi. Kompromissi on sellainen sana, joka on hyvä silloin, kun kukaan ei koskaan ole siihen täysin tyytyväinen. Jos on useita osapuolia ja useilla osapuolilla on sitten lopussa se käsitys, että ei ole tämä ideaalinen ratkaisu, mutta muiden tavoitteiden vuoksi kannattaa se hyväksyä. Sellainen juuri hyvä kompromissi ja mielestäni tällainen hyvä kompromissi meidän on onnistunut saada aikaan yhdellä poikkeuksella koskien kompromissi Aata, josta on kaksi versiota. Suurin osa kompromisseista oli sellaisia, jotka melkein kaikki tai kaikki hyväksyivät ryhmistä. Se on varmasti hyvä menestys meidän yhteisistä neuvotteluistamme. Minun arvioni mukaan, huolimatta siitä, että suurin osa keskusteluista keskittyi siihen, että sallitaanko enemmän liberalisointia, että sallitaanko kolme tai jopa neljä huolintayritystä suurimmille eurooppalaisille lentokentille, niin suurempi merkitys asiakirjassa on kysymyksillä, jotka usein ohitettiin keskusteluissa. Kysymys siitä, että lopultakin meillä on mahdollisuus saada aikaan yhteinen tarjousmenettely – jonka kaikki osallistujat ymmärtävät, että ei ole 27 erilaista, vaan yksi. Se, että meillä on yksi menettely luvanannolle kaikissa 27 jäsenvaltiossa. Eli toimija, joka haluaa tarjota palveluja 27 jäsenvaltiossa, hänen ei tarvitse nyt sitten 27 kertaa pyytää lupaa. Ja mikä tärkeintä, mikä onnistui saamaan tämän asia, tähän asiakirjaan, mitä ei ollut komission ehdotuksessa, olivat vähimmäistandardit. Se tarkoittaa, että lopultakin meillä on mahdollisuus, että meidän eurooppalaisilla lentokentillämme voidaan saada aikaan standardit, joiden alle kenelläkään ei ole oikeutta mennä tarjottessaan palveluita. Ja jos mennään standardien alle, niin voidaan tällainen toimija poistaa lentokentältä tai voi tulla sanktio. Vielä kerran yhteenvetona haluaisin kiittää kaikkia, jotka jättivät tarkistuksia, joita oli yli 500. Kiitos kaikille kompromissineuvottelujen osallistuneille ja kaikille niille, jotka sitten lopuksi hyväksyivät nämä kompromissit. Kiitos kovasti. Thank you, Mr. Fleckenstein, for the... Fleckenstein ST-ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja. Kompromissi siinä vaiheessa saadaan myös aikaiseksi, kun kaikki osat ovat paikallaan. Ja totta on, herrat, saada, että me olemme todellakin kaikki kovasti ponnistelleet, myös te, jotta me löytäisimme ratkaisun kun haemme muotoiluja näihin alisopimuksiin ja yleisiin sopimuksiin, jotka olivat meille erityisen tärkeitä. Mitä tulee näihin kynnyksiin, joita te ehdotatte, ne ovat myös nyt oikean suuntaisia Joten siltä osin uskon, että meillä on koko joukko asioita, jotka, jos tämä saadaan kasaan, ovat mukana tässä paperissa. Mutta yksi asia on, mistä me olemme eri mieltä. Ja sitten emme kuitenkaan olleet eri mieltä, nyt me olemme jälleen eri mieltä. Joka liittyy lähipäätösperiaatteeseen. Me äänestämme kahdesta erilaisesta tarkistuksesta huomenna. Ja voin ryhmäni osalta sanoa, että mikäli meidän tarkistuksemme hyväksytään, silloin vihreiden, tämä on siis vihreiden ja SNDn kompromissitarkistus, silloin me äänestämme loppuäänestyksessä koko paketin puolesta. Kiitos. Mrs. Meissner for the Liberals. I think you're doing it for Mr. Meissner, ilmeisesti Rova Meissner. Olkaa hyvä. Herr Klintz kann leider heute wegen Herra Klintz ei valitettavasti voi olla pakollisen menon vuoksi täällä tänään. Hän kuitenkin kiittää yhteistyöstä, kun on näitä kompromisseja vaivalla etsitty. Hän ei pääse huomenakaan paikalle. Näin se nyt vaan on. Hän jätti minulle tehtäväksi useita asioita. Hänen kokemuksensa osoittavat, kuten kollegoidenkin, lentolanteomisilla on niin, että, että joillakin lentokentillä on laadunparannusta ja häntä ei lähduttaa, että tässä tapauksessa ainakin mitä tulee standardeihin ja laatuun, niin mennään oikeaan suuntaan tätä tietä. Tran keskustelussa hänen mielestään rajoittauduttiin liikaa näihin palveluiden tarjoajiin. Tästä ei ole pelkästään kyse. Ja muuten hän sanoi, että ALDE edelleen on skeptinen äh, työllisyysvaliokunnan ehdotuksia kohtaan. Haluaisin sanoa kernaasti vielä siihen, että ALDE on asiasta keskustellut. Kompromissiehdotukset herransa sadalta ovat arvostettavia. Hän on tehnyt paljon monissa kohdissa, tullut lähemmäksi meitä, mitä tulee laatustandardeihin, mitä tulee subsidiariteettiin alihankkimiseen. Subsidiariteetissa tietysti meillä oli kuita, jotka sitä pitäisivät hyvänä, mutta enemmistö on selkeästi sen puolella, että se mitä se saada ehdottaa, että kolme palvelujen tarjoaa, mutta sitten ylimenokausi, jopa kymmenen vuotta, se on ihan ok. Tietysti jostakin syystä voi olla tekemättä tätä ja Aldelle tämä on ihan hyvä. Mr. Van Dalen, is your. Van Dalen. Ja, voorzitter, wij hebben... Puheenjohtaja. Me olimme aika hämmästyneitä tästä keskustelusta, mitä tähän mennessä on käyty. Tässä parlamentissa on paljon ryhmiä ja parlamentaarikkoja, jotka puhuvat suuvahdossa yhteisön menetelmästä. Tämä aina sanotaan, että ratkaistaan ongelmat tällä yhteisömenetelmällä. No, mitä me näemme sitten tässä asiassa? Näemme, että kansallinen ajattelu oli suurten ryhmien lähtökohtana. Yksi suuri lentokenttä itse asiassa hallitsi keskustelua. Toinen asia. Me hyväksymme A1 kompromissin hampaita kiristellen siksi, että tässä on liian pitkä siirtymäkausi. Miten, miten tässä nyt on tällainen siirtymäkausi? Mutta siitä huolimatta me hyväksymme tätä kompromissitarkistusta, koska me haluamme, että tämä aihe jää olemaan, että se jää eloon. Me tässä astumme minimaalisen askeleen kohti liberalisointia ja sen vuoksi hampaita kiristelen hyväksymme A1. A2 emme suostu edes puhumaan. Sitten eh, nämä sosiaaliset näkökulmat esimerkiksi kohdassa H. Tältä osin minulla onkin kysymys Euroopan komissiolle. Katselenkin, missä komissio on. Ne... Minulla on kysymys eh, Euroopan komissiolle. Meillä säädellään nyt kaiken näköisiä sosiaalisia näkökulmia kohdassa H. Ja minä haluaisinkin mielelläni kuulla komissiolta, mitenkä sitten keskustelu neuvostossa etenee. Ehkäpä me saisimme asioiden viimeisimmästä tilasta tietää neuvostosta koska minun ryhmäni pitää monia asioita ihan absurdeina, emmekä me haluaisi, että ne jäävät olemaan. Ja siksi me haluaisimme komissiolta jonkinnäköisen inside-näkökulman. Olisin mielelläni kysynyt tätä neuvostolta, jos neuvosto on paikalla ja voi vastata, niin sehän olisi parasta, mutta mehän tiedämme, että neuvosto järkyttyy, jos sille ylipäätään esitetään kysymyksiä, joten siksi kysymys komissiolle. Eli lyhykäisesti me tuemme a yksi kompromissia hampaita kiristellen sen vuoksi, että haluamme pitää keskustelun elossa. Ja sitten mitä tulee näihin slotteihin ja muihin, niin äh, ne ovat ongelmallisia. Tämä, tässä on lähdetty kansallisista näkökulmista, mutta kuten tiedätte, niin äh, tätä tapahtuu usein liikennevaliokunnassa ja toivomme todellakin, että me saamme tämän asian kuitenkin eteenpäin huomenna ja toivon vastausta komissiolta. Thank you, Mr. Kramer. Kiitoksia, herra Kramer. Ja, äh, Frau Lichtenberger. Rova Lichtenberger valitettavasti on myöhästynyt lentokoneella, joten sen vuoksi minun täytyy esittää hänen osansa. Ensinnäkin parlamentti ei ole tässä kovin hyvin toiminut. Me olemme täällä valiokunnassa keskustelleet pitkään. Niukalla enemmistöllä täällä päätimme, Yhdestä äänestä oli kyse, tiedän, mutta että täysistunnossa oli valtava enemmistö, joka hylkäsi sen, mitä me teemme. Keskustelimme ihan normaalisti, ei tämä mitään parlamentarismia. Meillä oli kanta, jos tietysti neuvoston olisi pitänyt se, siellä saada aikaan liikettä, eikä osoittaa tänne meille takaisin. Nyt on sitten uusi ehdotus, kymmenen vuotta siirtymäaikaa, se jo osoittaa, miten kiperä tämä kysymys on. Tai jos sitten vertailee lentokenttiä, on niitä kovin vähän, joista on tässä kyse Euroopassa. Jos olisi todellakin niin, että Frankfurtin ja Viinin lentokentät, että siellä ei kernaasti vaihda lentokonetta, kun siellä menee matkalaukku hukkaan. Tätä pitäisi analysoida, jos näin todellakin on. Voitaisiin esittää muuta esimerkkiä, jossa tämä toimii, niin ei olisi mitään ollut vastaan. Mutta että riskinarviointi, sitä en ole koskaan nähnyt. Ja mielestäni se on mahdotonta. Minä tunnen lentokenttiä, nyt haluan mainita nimiä, mutta tiedän hyvin, että sinne, siellä ei kannata ollenkaan vaihtaa lentokenttä. Siellä on seitsemän palveluntarjoajaa ja mieluummin matkustaa kolme tuntia pidempään reitillä kuin että kymmenen tuntia etsii matkalaukua. En, en, en en maininnut nimiä. Birmingham on ihan siellä on kaikki kunnossa, Brian. No, joka tapauksessa. Sitten toinen kohta. Hän ei lennäkään Heathrown kautta, kertoi minulle. No, se, että täällä keskustellaan normaalisti, mitä täällä kaikki ovat jo sanoneet, ja kompromissi sitten, että tehdään eurooppalaista sääntöä joillekin harvoille eurooppalaisille lentokentille. Sen vuoksi me haluamme edelleen hylätä, pysymme kannallamme ja toivomme, että myöskin näin se sitten täysistunnossa menisi. Okei, okay, Mr. Gala. Kiitoksia, Gaaler. Ja, vielen dank. Auch für Kiitos myös minulle tämä muutettu komission ehdotus ei ole hyväksyttävissä. Joten toivon, jossa toivotaan, että, tämä, että ensimmäisessä äänestyksessä saadaan enemmistö. Komissiolla ei ole kysymys tässä paremmasta lainsäädännöstä, vaan tällaista kasvojen säilyttämislainsäädännöstä. Komissio tarkoitus ei ollut ylipäätään parantaa laatua alun perinkään, vaan ainoastaan avata markkinoita yksi palvelun, tarjo- tai palvelun tarjoajista niin voi olla hyviä tai huonoja, mutta ei kuitenkaan ole mitään takeita siitä, että saataisiin parempaa laatua vain ja ainoastaan sen kautta, että palvelun tarjoajia on enemmän. Joten komissio ei millään muotoa tässä kunnianhimoinen. Sen lisäksi, eh, mikäli tätä ei eh, hylätä, olisin toivonut että kompromissin laatijat kompromississa A2, meillä on tässä aikaa kello 16 asti, Eli kun tässä etettäisiin pois tämä ö, ottaen huomioon paikalliset olosuhteet, koska muuten se on aina, tavallaan sitä voidaan aina käyttää syntipukkina. Minusta lähipäätösperiaate riittää. Me olemme saaneetkin tästä huomion oikeuspalveluiden yksiköltä. Sitten kompromissi C. Se tosiasia, että me olemme poistaneet nämä indikaattorit, niin sehän jo tavallaan vahvistaa tätä liberalisoitumista, mutta tässä pitäisi olla hyvin selvä ähm, ero tämän oman ja ulkopuolisen välillä, niin että tämä palvelun tarjoavat yritykset olisivat osa näitä indikaattoreita. Ja sitten mitä tulee lentokenttien rooliin koordinoinnissa, sitä pitäisi vahvistaa ja sen lisäksi meidän pitäisi parantaa maahuolintapalveluita. Tässä se miten tämä on nyt muotoiltu, minusta koko tämä menettely on liian pitkäaikainen. Lentoyhtiön pitää pyytää viranomaisilta, joka ottaa yhteyttä sinne ja tänne, ja heillä on kuusi kuukautta aikaa vastata. Se ei ole kovinkaan tehokkaasta, eli kompromissi F. Pyytäisin, että tätä vielä voitaisiin nopeasti muuttaa. Siinäpä nämä tärkeimmät asiat. Mutta kuten sanottu, ainoastaan subsidiaarisesti siinä tapauksessa, että se ensimmäinen ehdotus ei mene lävitse. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin alkuun sanoa, että sosiaalidemokraateissa meillä ei ole mikään status quo-tilanne tässä asiassa. Nykyinen lainsäädäntö on huonoa lainsäädäntöä, mutta emme kuitenkaan kannattaneet komissionkaan ehdotusta. Joten sen vuoksi me yritämme tässä nyt parantaa tätä olemassa olevaa ehdotusta. Ja täytyy sanoa esittelijälle, että toki olemme päässeet tässä eteenpäin ja haluaisinkin kiittää esittelijää hänen valmiudestaan tulla meitä vastaan. Ja hän ihan oikeutetusti huomautti, että me olemme saaneet joistain asioista kompromissin. Ja Fleckenstein, meidän varjoesittelijämme, otti tässä jo esiin tiettyjä asioita. On kaksi asiaa, jossa meillä on, äh, me olemme itse muotoilleet vaihtoehdon, kuten te näette äänestysluettelosta. Ensinnäkin me kannatamme sitä, että olisi enemmän joustavuutta, mitä tulee äh, palveluntarjoajien minimimäärään. Ja olemme sitä mieltä, että jäsenvaltion täytyy itse voida valita esimerkiksi kaksi äh, palveluntarjoajaa. Joten me toivomme, että tämä vaihtoehtoinen kompromissi voitaisiin hyväksyä. Mitä tulee tähän subcontracting-alihankkijoihin, niin eh, force majeure-tapahtumatkin täytyy huomioida niin, että tällaisessa tilanteessa voitaisiin ottaa alihankkia. Mitä tulee sitten joustavuuteen liittyen palveluntarjoajien määrään, niin me toivomme, että tämä menisi lävitse, koska me ainakin tätä omassa ryhmässämme yksimielisesti tuimme. Ja toivomme, että voimme myös täysistunnossa sitten olla tämän takana. Joten toivomme tälle kompromissille laajaa tukea. Ja, <clears throat> vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, Sie haben es gehört. Kiitos, kuulitte. Ei tietysti voi olla niin, että EPP äh, puhuu vain yhdellä äänellä tästä asiasta, mutta siitä huolimatta haluaisin kiittää esittelijää. Hän on todellakin sanan aidossa mielessä ollut kompromissi, val, kompromissi ei valmis. Haluaisin painottaa toiseksi sitä, mitä saitkin tässä sanoi. Olemme mekin sitä mieltä, että tällä alalla ei pitäisi puhua pelkästään avautumisesta, vaan siitä, että sosiaalialalla saadaan aikaan edistystä. Ja se, joka äänestää tätä mietintää vastaan, äänestää myös tätä ehdotettua edistystä vastaan. Ja olen edelleen sitä mieltä, että tämä tarkoittaa parem- takuuta paremmille työolosuhteille. Se on saanut meidät tekemään konkreettisia ehdotuksia eikä puhumaan pelkästään teoriassa. Toiseksi olen myös sitä mieltä, että tätä täytyy käsitellä kokonaispakettina. Tämä paketti yhteensä ei ole mikään kruununjalkojen viiden vuoden aikana komissiolle, mutta kolmella alalla kuitenkin pystymme saamaan tähän mielenkiintoisia avauksia. Ja ainakin mitä sitten tulee tulevaisuuteen, niin joissakin jäsenvaltiossa ainakin voidaan päästä vahvempaan dialogiin. Olisi hienoa, jos voisimme keskustelaisesta neuvoston kanssa läheisyysperiaate minulle on aina viimeinen ratkaisu. Ei negatiivisessa mielessä, joskus hyvässä mielessä. Jos mitään muuta ei löydä, niin sitten löydetään subsidiariteetti. Mutta täytyy olla myös rehellinen. Meidän tehtävän pitäisi ihan olla toki, että jotain yritämme säännellä Euroopan tasolla ja läheisyysperiaate on sellaista, että 27 tekee lainsäädäntöä kotona niin kuin haluaa. Subsidiariteetti ja läheisyysperiaatetta en voi tässä niin paljon korostaa, mutta voin hyvin hyväksyä sen, että toisesta eri mieltä. Tämä yhteisömetodi, josta puhuttiin, se on minulle tärkeä ja tässä tapauksessa emme olisi sen kanssa huonolla tiellä. Voimme saada aikaan lisäarvoa sosiaalialalla, myöskin vastuunottamisen lisäarvoa, ja voimme olla varustautuneita hyvään keskusteluun neuvoston kanssa, koska tämä asiakirja on äh, kokonaispaketti, josta voidaan vieläkin parantaa. Mrs. Foster. Foster. Yeah, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiittäisin esittelijä ja kaikkia muita, jotka tässä ovat tehneet kovasti työtä. Olen samaa mieltä herran Van Dalenin kommenteista, mutta minulla on kuitenkin Pari kysymystä. Haluaisin hiukan selvitystä. Kompromissi H. Se, mitä tässä nyt oikeastaan sanotaan ja tuntuu siltä, että tämä ei toteudu useimmissa tapauksissa, jos on kaupallisia sopimuksia. Me kaikki tietysti tuemme kunnollisia työolosuhteita aivan oikein. Mutta minulla on tässä kysymys artiklasta 12 tässä kohdassa sitoumus taannehtivasti toteuttaa kollektiivisia työehtosopimuksia. En ole aivan varma, miten tämä pitäisi toimia, jos siirtää henkilöstöä vain toista yrityksestä toiseen. Tässä minun ensimmäinen kysymykseni kompromissista H, sitten kompromissi J. Samantyyppinen tämä koskee alihankkijoita ja tässä pitää myös noudattaa työehtosopimuksia. Tästä hiukan myös selityksiä ja vielä kompromissi L Haluaisin tässä selityksen äh, työvoimatoiminnasta ja force majeure-määritelmästä. Kuinka sitä on poikkeuslupia pääpoikkeukset, kun syntyy ongelmia lentoyhtiöiden lentoasemien kohdalla, on se, että äh, työntekijöiden lakkotoiminta tai joku muu synnyttää erilaisia vaikutuksia, jos halutaan matkustaa paikasta A B. -hän. Miksi tässä ei puhuta poikkeusolosuhteista, vaikka muualla tätä käytetään. Minä ainakaan, jos on kyseessä työntekijöiden toiminta, niin se on sitten sitä, mutta mitä tulee muihin direktiiviin ja asetuksiin, niin pitäisi ottaa huomioon tältä alueelta. Ehkä esittelijä tai komissio voi selittää nämä kohdat minulle. Herra Werber. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Nachdem schon viel gesagt wurde, will ich es ganz kurz machen. Täällä on paljon jo sanottu ihan lyhykäisesti. Ensinnäkin meidän täytyy katsoa, että, että syy ja vaikutus eivät mene sekaisin. Eli kysymys on sitä, että halutaan avata markkinat, mutta yrityksille ja sitten samanaikaisesti sitten puhutaan myös näiden yritysten sosiaalisista oikeuksista. Meidän täytyy tai siis jos tässä nyt lisätään maahuolintapalveluiden tarjoajien määrää, niin siitä tarvitaan lainsäädäntöä. Ja sitten myös mitä tulee lähipäätösperiaatteeseen, kun sanotaan, että toimitaan lähipäätösperiaatteen mukaisesti ja kaikki jää ennalleen, emme me silloin mitään uutta direktiiviäkään tarvitse. Lähipäätösperiaate on näppärä silta, jota voi tässä hyödyntää, mutta mihin sen ylitse sitten mennään? Meillä on olemassa olevaa lainsäädäntöä ja siinä on annettu jo mahdollisuudet. Sitten kaksi muuta asiaa, jotka josta voidaan puhua riippumatta siitä, mikä on maahuolintapalveluiden tarjoajien määrä. Ensinnäkin, eh, miksi tämä maahuolintapalvelun tarjoaja, joka toimii erillä, monilla eh, eri lentokentillä, että niitä voidaan tukea ristiin. Minua ilahduttaisi, mikäli minun tekemäni tarkistus tästä hyväksyttäisiin, koska ei tässä nyt voida, tässä voi syntyä monopoleja ja sitten kilpailutilanteessa on erilaisia hintoja ja sitten nämä antavat, päättävät näistä hinnoista ja sitten siitä syntyy tavallaan monopoli. Voin kertoa esimerkin Saksasta, jossa Sveitsistä käsin toimitaan. Sveitsi ei ole Euroopan unionin jäsen ja sen vuoksi he uskaltavat tai voivat toimia näin, vaikka niinhän se ei saisi olla. Ja sitten esittelijä on tehnyt myös äh, tarkistuksia tai ehdotuksia liittyen lentokentän infrastruktuuriin ja hallintaan – luonnollisesti silloin, mitä enemmän yrityksiä siellä lentokentällä pyörii, sitä enemmän koordinointia sitä syntyy. Ja tähänkin tätäkin täytyy miettiä, miten tätä hallinnoidaan. Minua hieman hämmästyttää, että ei ole mitään kunnollisia tarkistuksia näistä, vaan meillä on vain tarkistuksia, jotka tekevät hyvin vaikeaksi näiden teknisten asioiden ratkaisemisen. Jätetään nyt pois kokonaan tämä, että kuinka monta palvelun tarjoajaa kaksi, kolme vai sata, mutta entä sitten nämä muut asiat, joita tässä ei määritellä? Minua olisi ilahduttanut kovasti, jos tässä olisi ollut tämä hieman selkeämmin. Esimerkiksi tämä ristikkäistukeminen eri lentokenttien kesken taikka infrastruktuurin tarjoajien hallintatehtävät. Kiitos. että tulen myöhässä. Lufthansa on syyllinen. Vierestä sanotaan, että ettekö sä nyt matkalaukkua. En jätäkään matkalaukkua, niin koska en saa sitä muuten takaisin. En jätä sinne kuljetettavaksi. No joka tapauksessa olen Ferberin kanssa harvoin samaa mieltä, mutta tällä alalla kovasti. Mitä tulee monopoleihin nimittäin? Ich sehe, ich sehe dass ähm, äh, gerade was mielestäni juuri mitä tulee kahteen tai kolmeen palveluntarjoajaan, mitä se tarkoittaa, niin loppujen lopuksi samat tarjoavat kaikkialla Euroopassa näitä palveluja yhtä huonosti. Soit, täytyy soittaa, kun ei tule matkalaukku, eikä tiedä kuka toinen sitä on vastuussa. Sitten 12 kertaa välitetään eteenpäin. Eli matkustaja tässä itse asiassa on melkeinpä häiriötekijä, eikä enää mitään muuta. Eli tämä on todellakin suuri ongelma. Nyt tämä monopolirakenteen kautta tämä ongelma tulee esille. Jo lentoyhtiöissä se on. Meillä on kilpailua harvoilla pääkaupunkien välisillä yhteyksillä ja monopolit sitten kaikilla alueilla ja tietysti kaikki näistä liittyy toisiinsa. Tämä on huono juttu. Liian monimutkaisia asioita on tästä syntynyt. Kollega puhui hallinnoinnista. Kyllä, 17 kertaa välitetään eteenpäin sitä puheluita, kun kukaan ei ole enää vastuussa. Eli organisoitu vastuuttomuus itse asiassa on tullut periaatteeksi eikä poikkeu, ole enää poikkeus. Nämä ovat asioita, jotka sitten loppujen lopuksi tämän asian kokonaisuuden kautta eivät saa ratkaisua itselleen. Eikä niitä myöskään ratkaista muuten kuin, että teemme välintulon, mutta ei sillä tavalla, että yksi, kaksi, kolme suurtoimia koko Euroopan, jotka sitten saavat tukea tai eivät saa tukea, heille luomme toimintalosuhteet, vaan täytyy käsitellä työoloja, täytyy käsitellä rakenteita. Jos meillä on suuria napoja, niin yksi häiriötekijä sitten aiheuttaa kolmen päivän kaauksen. Niin se vain on. Kun monimutkaisuutta ei voida muuten hallita. Minä uskon, että tämä asiakokonaisuus, ja vetoan todellakin nyt viimeisen kerran, että tämä asiakokonaisuus on vastakkaisia vaikutuksia aiheuttavaa. Ihan lainsäädännöllisestä näkökulmasta teemme sääntelyä harvoille lentokentille kolmesta viiteen. Siellä se pätee neljälle viiva alalle ja mikä nyt sitten tämä sensatiotieto on, Kahdesta kolmeen nostetaan toimijoiden määrä, jotta kaos vielä pahenee. Tämä ei ole hyvää lainsäädäntöä. Tämä ei ole hyvää lainsäädäntöä. Jätetään näpit tästä irti ja nyt jos sitten joka tapauksessa halutaan tehdä, niin ei oikeastaan tehdä mitään hyvää. Mitä tulee työntekijöiden oikeuksiin, niitä rajoitetaan edelleen. Ja siellä, missä ikään kuin avataan ovia sellaisille alueille, jotka eivät tuoda ollenkaan parannuksia. Me haluamme parantaa ihmisten tilannetta täällä, emmekä huonontaa täällä. Tai että hyväksyttäisiin vain huononnukset. Vielä kerran vetoomus. Jätetään tämän asian käsittely nyt. Mr. Fleckenstein, you've already spoken, but you... Fleckenstein on puhunut, mutta ilmeisesti haluatte vielä, mutta ihan lyhyesti. Ja kann ich, weil ich es auch für sinnvoller halte. Kyllä, koska minusta se on järkevämpää kuin, että lukee pitkän puheen eikä kuuntele ollenkaan kollegoita, mitä muut sanovat. Herra Ferber, se mitä te juuri sanoitte, kuulosti ihan mielenkiintoiselta ja onhan tässä nyt se mahdollisuus, että esittelijä ja varjoesittelijät tapaisivat vielä kerran. Herra Tsatsada ja sinä ja minä, me voisimme ehkäpä vielä tänään tästä puhua, mikäli mahdollista. En tiedä, miten se on aikataulullisesti mahdollista. Toiseksi Rova Lichtenbergille sosiaaliset standardit ja niiden parantaminen. Parantaa laatustandardeja. Tämä on ainoa tehtävä, joka minun mielestäni tässä järkevästi voidaan toteuttaa. Ja tätä me kannatammekin. Se, että tämä tavallaan myydään ihan älyttömällä pakkoliberalisoinnilla ja sen laajentamisella, sitä me emme kannata. Siksi olemme tehneetkin tarkistuksen A2. Ja sitten lopuksi vielä kysymys herra Groschille. Te sanoitte, että te odotatte ilolla neuvotteluita neuvoston kanssa, koska mielestäni tässä on paljon parannettavaa. Kysyisinkin teiltä, mitä parannuksia te oikein odotatte neuvostolta tai miltä, millä alalla näitä parannuksia tehtäisiin neuvostossa? Uh, Mrs. Meissner, you also... Uh, Meissner, nyt kaikki haluavat toisen kierroksen. Ongelma on kysymystä koron sikäli, että niihin pitää myös vastata. Ja sitten aikaa on vähän. No, Rova Maissa nyt ensin, mutta pyydän puhumaan lyhyesti. Ei tässä saa pitää toista puheenvuoroa kunnolla, vaan pyritään vain täsmentämään. Kiitos, voin puhua lyhyesti. Koska nyt se kuulostaa siltä, kun olisi ollenkaan parannuksia. Se, mitä ehdotus ei saavuta, mikä oli perustelu, että voi tulla myöhästyminen, ei se ole pelkästään palvelun palveluntarvojien lukumäärästäkin, niin sitä on puhuttu, mutta on joitakin asioita, joita voitaisiin parantaa. Esimerkiksi juuri se, että laatustandardit asetetaan niin kuin myös alihankinta asioita joka ei ollut hyvin säännelty. On joitakin asioita, jotka myöskin matkustajien intressissä Euroopassa voisivat olla paremmin. Sen, näin sen näin ja sen vuoksi kannattaa tämä kompromissi, jota esittelijä tässä ehdottaa. Kannattaa sitä tarkastella tarkemmin ja siitä voidaan mielestäni hyvin huomenna äänestää. Mr. Gala, your question. Ja, äh, kysymys teiltä. Was machen Sie denn? Niin herra Fleckenstein, mitä sitten, jos teidän tarkistuksen kompromissinne ei mene lävitse? Äänestättekö te sitten loppumetreillä vastaan? Kyllä, äänestän sitten vastaan. Die Fraktion meine ich äh, natürlich. Äh, colleagues, colleagues, colleagues. Kollegat ei, ei. Mitä ikinä pyydättekin. Siellä ei ole nyt mitään väliä täällä. Tässä valiokunnassa puheenjohtaja jakaa puheenvuorot, eikä täältä huudella yli salin. Jos teillä on jotakin sanottavaa, te kerrotte tälle puheenjohtajalle ensin, eikä mitään huutokilpailua aloiteta täällä salin poikki. Seuraavaksi herra Baldwin komissiosta. Thank you, uh, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti, koska olen puhunut tässä valiokunnassa monta kertaa ja varmasti meidän kantamme kaikista näistä kohdista on tiedossa. Haluaisin kiittää kaikkia parlamentin jäseniä, hallintoa, avustajat, jotka ovat käyttäneet niin paljon aikaa, ovat toimineet viime kuukausina todellakin vakaumuksellisesti tämä valtava työ. Minulta tuli, herra Van Dalen erityisen kysymyksen neuvoston kannasta ja voin kertoa teille, että neuvosto onkin päätynyt yleiseen lähestymistapaan kysymyksissä tässä asiassa. Se tukee komission ehdotusta, jotta sallitaan kilpailu, tarjouskilpailut ja, ja myös työ, työehtosopimukset hyväksytään. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Kiitos puheenjohtaja. No nyt. Jälleen kerran istuimme pyöreän pöydän ääressä. Pöytää nyt ei ole, mutta kuitenkin osoittautui, että vaikka asiakirja on aika suuri asiakirja, useita kymmeniä sivuja, niin keskustelu koko ajan käsitteli, että pitääkö olla kaksi, kolme toimijaa, palveluntarjoajaa. Nyt kun tätä asiakirjaa on intensiivisesti vu- käsitelty vuosi, ja on monia kokouksia pidetty. Uskokaa minulle, se ei ole tärkein asia, se ei ole tärkein asia. Sen vuoksi ehdotin kaksi versiota asiakirjasta, tai kaksi kompromissiehdotusta, kuten varmaan muistatte. Se versio, josta voitte, tai näissä versiossa voitte päättää, että äh, toimitaan kolmen tarjoajan ähm, perustalta lentokentillä, jossa on 15 miljoonaa matkustajaa. Meillä on Puolassa 40 miljoonaa asukasta, eikä ole sellaista lentokenttää, jossa olisi enemmän kuin 15 miljoonaa matkustajaa. Se osoittaa sen, että itse asiassa tämä koskee suurimpia lentokenttiä. Jos joku sanoo, että tänään puhumme jostakin hullusta liberalisoinnista, niin minulla on se vaikutelma, että ei ole edes kertaakaan lukenut läpi tätä asiakirjaa. Siellä on paljon tärkeimpiä asioita. Koska jos sanoisin nyt vasemman sivustan vihreille tai GUE-ryhmille, ne ovat säännöksiä, ja siellä on säännöksiä, jotka koskevat työntekijöiden oikeuksia, ja niitä ei ole millään muulla alalla Euroopassa, Euroopan unionissa. Annamme jotain sellaista, jota kenelläkään muulla ei ole, jos tätä emme halua. Ja jos ei mene läpi kahde, kaksi toimijaa tai kolme toimijaa, olemme siinä tapauksessa vastaan tätä asiakirjaa, niin minä sitä ymmärrän inhimilliseltä perustalta. Jos olen edes kerran lukenut tämän asiakirjan läpi, niin muistutan, siellä on kysymyksiä, jotka koskevat juuri minimistandardeja. Jos haluamme parantaa palveluiden laatua, niin meidän täytyy hyväksyä tämä asiakirja, toteuttaa. Ilman tätä asiakirjaa ei mikään lentokenttä pysty millään tavalla nykyään pakottamaan parempia laatustandardeja palveluissa toimijoille. Ei millään tavalla. Ei pysty saamaan toimijalle rahallisia sanktioita eikä pysty sitä poistamaan lentokentältä to- toimimasta. Vain tämä asia kirjantaa sellaisen mahdollisuuden. Jos meitä miellyttää se, mitä lentokentillä nyt on palvelun tarjoamisen taso, niin hyllätään sitten tämä asiakirja ja lähetetään se takaisin. Mutta tässä on kyse siitä, että onko kaksi tai kolme palveluntarjoajaa. Ei siitä ole kysy, vaan sitten unohdetaan palveluiden laatu, työntekijän oikeudet, puhumattakaan siitä, että nykyään vaikeutamme yrittäjien elämää. Sanomme, on kriisi. Yrittäjät luovat uusia työpaikkoja. Mitä me tänään ehdotamme EU-ssa? 27 eri menettelyä tarjouskilpailulle, 27 eri hyväksyntämenettelyä. Tämä asiakirja muuttaa tämän asian tilan. Ja kun puhumme, että tämä täytyy toteuttaa, niin jos joku sen perusteella, että onko kaksi vai kolme toimijaa, niin äh, äänestää vastaan. E- en ymmärrä tätä. Ehkä en ymmärrä, koska en puhu saksaa, mutta minulla on sellainen vaikutelma, että tässä on aika paljon jakolinjoja ja konflikteja tässä salissa, mutta uskokaa, haluaisin kovasti, että tämä asiakirja parantaisi sitä, mitä tilanne nykytilanne on, koska se on hyvä. Ja tietysti olen ehdottamaan kaikille heti tämän keskustelun jälkeen, kaikille varjoesittelyille Olen varmis kutsumaan kahville. Minun kustannuksellani tarjoan kolmanteen kerrokseen, jotta voimme vielä keskustella kompromisseista. Mutta muistutan, näistä kompromisseista olemme puhuneet jo vuoden ajan. Vuoden ajan olemme näistä puhuneet. Ja nyt sitten hetkeä ennen H-hetkeä halutaan vielä parantaa tätä asiakirjaa. Jos se onnistuu, niin minä kutsun sitten kaikki 15 minuutin päästä syömillisesti sitä tekemään. Thank you very much, Mr. Sasadi. Kiitoksia, Sasada. Voitte kyllä jooda paljonkin kahvia tässä ajassa. Sitten äänestämme huomenna Haluaisin muistuttaa jäseniä siitä, että tuotte äänestyskortit mukaan huomenna aamulla. En salli käsien nostamista sähköisessä äänestyksessä, koska meidän pitää ehdottomasti olla varmoja tuloksesta, joten pyydän tuomaan sähköiset äänestyskortit. Ja jos ryhmän sihteerit voivat vielä muistuttaa jäseniä siitä, että he tuovat kortin. Seuraavaksi keskustelu varainhoitovuoden 2014 yleiselittäjän Janna Jensenin kanssa, mutta hän ei ole vielä ihan paikalla, joten ehdotan, että keskeytämme siihen asti, kunnes hän saapuu. Okay, so you are

Okay, colleagues. Hyvät kollegat. Sitten seuraavan kohtaan esityslistalla. Keskustelu yleisesittelijän kanssa varannettu vuodesta 2014. Esittelijä tietysti on Anne Jensen, niin kuin tiedämme. Olemme tänään tässä hiukan erikoisessa salissa ja on vaikea ilman kiikareita jäseniä täällä nähdä. Kiitoksia kovasti, että tulit tänä iltapäivän paikalle. Tiedän, että viime vuonna meillä oli erittäin hyvä keskustelu herralla Viian kanssa ja viime viikolla täysistunnossa keskuste- oli suuri keskustelu monivuotisesta rahoituskehyksestä. Esitämme Rouva Ajala Sender tulevat keskustelemaan verkkojen Euroopan välinsä tällä viikolla. Meidän suhteemme on tullut vähän läheisemmäksi budjettivaliokunnan kanssa viime kuukausina ja vuosina johtuen ongelmista, joita on saada niitä resursseja, joita pidämme kuitenkin tarvittavina, Tarpeellisina, Jos voisit antaa oman näkemyksesi asioista, ole hyvä. Brian. Kiitoksia Brian ja kiitoksia, että sain tulla tänne eh, valiokuntaan, joka on lähellä sydäntäni, vaikka olen täältä itse jo lähtenyt pois. On totta, että olemme aivan erikoislaatuisessa budjettitilanteessa tällä hetkellä – Meillä ei ole monivuotista rahoituskehystä, meillä ei ole lainsäädäntöä, joten paljon epävarmuustekijöitä on, mutta varmasti voin sanoa, että liikennevaliokunta on hyvissä käsissä johtuen teidän kyvyistänne ja myös ajatellen kahta varjoesittelijäänne kahdesta isosta ryhmästä hekin kuuluvat tähän liikennevaliokuntaan, joten Me ymmärrämme kyllä näitä liikenteeseen liittyviä painopistekysymyksiä. Mutta yksi iso kysymys tietenkin on se, miten neuvottelut onnistuvat verkkojen Euroopan välineestä. Ja se on todellakin tärkeä keskustelun aihe, kun puhutaan monivuotisesta rahoituskehyksestä. Se tulee määrittelemään ei vain kokonaissummaa, vaan myös sen, miten summa jaetaan kolmelle eri alueelle, joten tar- täytyy, tarvitaan keskusteluita rahoituskehyksestä ja tarvitaan lähes, tämä asia pitää ottaa todella lähellä huomioon ja vuositalousarvion kohdalla pitäisi ottaa selvää, kuinka voimme tähän asiaan keskittyä. Sitten toinen asia, virastot. Varsin usein tässä neuvosto tekee varsin omituisiakin päätöksiä, leikkaa kautta linjan tai ei oikein ryhdy vakavasti tutkimaan, minkälaisia tarpeita eri virastoilla on. Ja sitten yhtäkkiä pitää tällaisenkin tutustua. Huomenna tulee olemaan ensimmäinen kolmikanta neuvottelu parlamentin neuvoston ja komission välillä koskien seuraavan vuoden talousarvioita. Ja tässä tarkoituksena on puhua myös siitä, kuinka teemme työtä, koska on hiukan niin ikään kuin neuvosto ei olisi vielä hiffannut, että meillä on Lissabonin sopimus ja Lissabonin sopimuksen henkihän on sellainen, että kaksi toimielintä, parlamentti ja neuvosto ovat tällaisessa asemassa, ei ole enää niin kuin ennen, missä he päättivät maataloudesta ja meillä oli viimeinen sana kaikista asioista, olemme kaikki samalla lähtöviivalla ja tämänkin pitäisikin sitten tarkoittaa sitä, että aletaan keskustella joka ikistä budjettikohdasta kunnolla, mutta mitä sitten tapahtuu on, että neuvosto ei tunnu olevan, olevan ihan valmis neuvottelemaan meidän kanssamme ennen kuin he sitä, kun me olemme äänestäneet budjetista ja sitten haluavat keskustella vain yhdestä luvusta, maksumäärärahoista. Ja sitten jälkeenpäin sanotte, sanotte, että te voitte päättää, kuinka rahat jaetaan. Ei tämä oikein ole vakava henkinen tapa asiaa käsitellyt. Tämä nähty jo kaksi kertaa, kaksi kertaa kolmesta. Olimme varsin lähellä sitä, että budjettia ei saada. Tavallaan menty jyrkältä alas aivan turhaan ja mielestäni meidän pitää löytää parempi työmetodi niin, että saamme enemmän yksityiskohtaisia päätöksiä aikaan varhaisemmassa vaiheessa. Ja tässä minä tarvitsen teidän apuanne, tarvin eri, erikoisalainen valiokuntien tukea, jotta olen hyvin valmistautunut asioiden yksityiskohtiin ja miten prioriteetit asetetaan, mutta uskon todella, että ne asiat, jotka budjetissa kuuluvat liikennevaliokunnan päätösvaltaan, ovat niitä alueita, jotka ovat tärkeitä kysymyksiä myös ensi vuoden budjettineuvottelujen yhteydessä. Kiitoksia. Kiitoksia Ann Siterova Duran on meidän budjettiestelmämme tänä vuonna. Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä Anne, tästä ensimmäisestä johdannosta. On totta, että olemme hiukan erikoisessa tilanteessa, koska nyt tehdään, työstetään 2014 talousarvion kalenteria, mutta samalla ollaan tällaisessa epämääräisessä tilassa, mitä tulee monivuotiseen rahoituskehykseen ja siihen hyväksytäänkö vaiko eikö monivuotisia budjettikehyksiä. En tiedä koska se tapahtuu, mutta ainakin nyt vuoden mennessä, minkälainen sopimus saadaan aikaan, jos sellainen saadaan aikaan ja minä uskon, että meillä ei voi olla sellaista mielessä, että täytyy ottaa myös huomioon, että ehkä ei saada sopimusta aikaan. Ja silloin sitten oltaisinkin sellaisessa tilanteessa, että kattona on 2013 katto eikä toiminta 2014 budjetin yhteydessä. Haluaisin tietää, miten sinä asian näen ennen, näet ennen kuin mennään sisältöön ja temaattisiin prioriteetteihin. Miten näet tämän yhteyden budjetti 2014, monivuotinen rahoituskehys välillä ja sitten myös nämä toverimme, jotka ovat tekemisissä verkkojen Euroopan kanssa. Hiukan erikoinen tilanne, kun ajatellaan jo tätä työsuunnitelmaa. Sitten voidaan palata sisältökysymyksiin jatkossa. Tähän keskusteluun meidän pitää täällä käydä, mitä me haluamme ottaa korostuiselle liikennevaliokuntana ensi vuoden budjetissa. Thank you, Mr. Rick. Kiitoksia sitten. Merci, euh, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. En toista mitä jo sanottiin, mutta on totta, että ensimmäinen kysymys, joka tulee mieleen, on, mistä asiakirjasta lähtien, liikkeelle lähtien esittelijä pystyy työnsä tekemään. Tämän hetken ongelma on, että me emme tiedä, minkä pohjalta Euroopan komissio tulee tekemään ensi vuoden talousarvioehdotuksensa. Teoreettisesti se joutuu sen tekemään, koska sopimusta ei saatu. Monet rahoituskehyksessä toistaiseksi jopa hiljattain tästä viime viikolla äänestettiin, joka on hiukan eri suuntainen parlamentissa, joten teoriassa komission pitäisi tehdä 2014 ehdotus oman ehdotuksensa pohjalta eh, monivuotisesta rahoituskehyksestä hiukan surrealistinen tilanne. Tietysti voidaan seurata komission ehdotusta ja sillä voidaan palata myös neuvoston ehdotukseen, mitä tulee näihin volyymeihin. Sitten voitaisiin lykätä eri kohtia tämä viime vuoden budjettiin. Mitä siis komissio tulee ehdottamaan budjettiluonnoksena esittelijälle, mitä hän voi työstää sitä? Minä en tiedä tätä ollenkaan. Nyt ei sitten, siis tiedetä, miltä pohjalta lähdetään liikkeelle. Sitten mikä pohja sitten tuleekin ehdotuksena, minkälaisia yleisehtoja täällä esitetään parlamentissa, niin tietenkin verkkojen Euroopan välineen määrärahat on tällainen kysymys. Olemme nähneet neuvoston ehdotuksen alle 40 prosenttia liikenteen osuudelta ja se oli todellakin hurja vähennys. Ja minä haluaisin korostaa sitä seikkaa, että jos vähennetään näin paljon näitä lukuja, niin se kyllä vaikuttaa lainsäädäntöpohjaan, siis sitten välineeseen. Ei voi väittää, että samalla tavalla voidaan toimia resursseilla, joita on näin paljon vähennetty ja leikattu, niin pitäisi pyytää kysyä neuvostolta, minkälaisiin käytännön johtopäätöksiin tästä tulee ja voitaisiinko e- tehdä su- muutosehdotuksia tähän verkkojen Eurooppa-välineeseen. Sitten monivuotista liikenne budjetista haluaisin korostaa kolmea asiaa. Ensinnäkin on tällainen yleinen kohta, nimittäin maksumäärärahat. Näitä ei ole vielä ratkaistu ja se tulee olemaan meille tosi raju kysymys e- ensi vuoden talousarviossa, koska nyt ollaan noin 16 miljardista tällä ratkaistu, eikä voida eikä tiedä, miten tämä ratkaistaan ja minkälaisen ehdotuksen komissio tästä voi tehdä. Sitten toinen asia, joissakin aiheissa – itse puitteiden kohdalla koskien niin monivuotista rahoituskehystä kuin omaa vuostaista budjettia, Siihen liittyy ongelmia. Haluaisin korostaa yhtä kysymystä, joka liittyy meidän budjettiimme. Anne jo sanoikin, että virastot ovat edelleenkin tällainen hankala kysymys, erityisen hankala kysymys, koska on vaarassa, että tulee sellainen budjetti, jossa leikataan määrärahoja, ja me olemme kuitenkin lisänneet virastojen tehtäviä on tehty päätöksiä tämän suuntaisesti viime vaalikaudella. Ja sitten neljännen paketin yhteydessä on ehdotuksia eurooppalaisesta rautatievirastosta, joka taas tarkoittaisi sitä, että huomattavalla tavalla lisättäisiin tämän viraston resursseja, jos näin tehtäisiin joten virastojen kohdalla on ongelmia, erityisesti rautatieviraston kohdalla ja tällaisen leikkausbudjetin yhteydessä, miten voidaan täyttää niiden tarpeet. Tämä on erittäin tiukka kysymys. Ja sitten äh, toinen kysymys, joka ei suorasti koske meitä, mutta kuitenkin Horiston 2020 ohjelma, tehän tiedätte, että liikennebudjetti on tässä äärimmäisen tärkeä elementti ja meille myös tärkeä kysymys liikenteen edistäminen, tietysti rautatieliikenteen edistäminen on voitu nähdä, että budjettiehdotuksessa Horisontin 2020 kohdalla on aivan erityisiä leikkauksia tehty liikenteen kohdalla alle puolitoista miljardia euroa seuraavien rahoitusnäkymien aikana, ja tämä on todella huolestuttava suuntaus. Sitten ongelmia on myös vuosibudjetin kohdalla, joka on vähän ristiriitainen ajatellen joitakin yleisiä toimintalinjoja ajattelen ympäristötavoitteita. En ollenkaan ymmärrä, miten voidaan täyttää nämä tavoitteet. Ne kuitenkin ovat suureen valiokunnan mietinnöstä, niistä on samaa mieltä, mutta voimavarat vähenevät. Siis on kaksi tärkeää aihetta, jotka meitä huolestuttavat. Se, että puuttuu budjetti viitta, kehykset, tämä on aivan ennalta kokematonta. Ja sitten kysymyksen vielä komissiolle, mikä on se luonnos, jonka pohjalta ehdotetaan ensi vuoden talousarviota. Tämä kysymys meistä pitää nyt tehdä. Sitten toinen asia, miten kaikissa tilanteissa voidaan tehdä paljon enemmän, paljon vähemmällä. Ja neuvoston kyllä pitää kantaa tässä myös vastuunsa. Sen pitää itse sanoa, milloin se luopuu tietyistä tavoitteista, jotka se on kuitenkin aikaisemmassa yhteydessä hyväksynyt. Ja neuvoston pitää tavallaan vasta näistä ristiriitaisuuksista. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much, Mrs. Kiitoksia, Rova Garia Rubia. Gracias, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Voin aloittaa siitä, mihin edellinen puhuja jätti. Suuri kysymys kuuluu, miten saamme aikaan paljon enemmän, paljon vähemmällä. Ja ihan niin kuin muut kollegat sanoivat, myös budjettivaliokunnassa, kun tässähän me puhumme aivan erityisesti liikennevaliokunnan asioista, budjetista on keskusteltu jo ja sitten me olemme jo saanut ongelmista, jotka ovat nyt pöydällä. Miten voimme Mitkä ovat prioriteetit ensi vuodelle, jos meillä ei ole monivuotista rahoituskehystä, jonka pohjalta tehdä työtä? Ja ongelma on se, että kun tätä monivuotista kehystä ei ole, jos saadaan sopimus neuvoston ehdotuksesta tai ei saada mitään sopimusta aikaan ja meidän pitää sitten lykätä monessa rahoituskehystä, niin silloin ensi vuonna on 10 miljardin ero. Ja tätä eroa ei löydetä aluerahastoista eikä maaseutu ma- maatalouspolitiikasta, vaan asioista, jotka koskevat tätä valiokuntaa, 20 ja verkkojen Euroopan välineistä. Tämä on se monimutkainen tilanne. On vaikeaa jakaa rahaa, josta lopulta sitten päätetään, koska ei voida tehdä tällaisia lineaarisia leikkauksia, koska aina on tietyt prioriteetit ja riippumalla, ri, sitten jos rahaa on, niin halutaan se priorisoida tiettyihin budjettikohtaan, joten verkkojen Eurooppaa esimerkiksi, kun ajatellaan näitä kahden, 20 miljardin leikkausta, pitää ajatella tämä rahanjako uudestaan ensinnäkin pitää keskustella kokonaissummasta ja on selvää, että parlamentti jo otti kantaa suuren valiokunnan mietinnön yhteydessä, mutta jossain kohtaa pitää saada aikaan sopimus kokonaissummasta. Sitten kun tämä summa on saatu tietoon, niin miten nämä leikkaukset jaetaan, niitä voi linjaisesti tehdä ja tämä valiokunta joutuu sitten sanomaan omat prioriteettinsa, haluaako se käyttää enemmän energiaan vai liikenteeseen vai televiestintään, Eurooppaan esimerkiksi, mutta muutkin ohjelmat kärsivät kyllä sitten tietysti maksumäärärahojen ongelma, niin kuin sanottiin, nyt olemme jo kolme vuotta 17 miljardia vajetta, emmekä meikä tiedä, miten tämä ongelma ratkaistaan. Ei tänä vuonna eikä ensi vuonnakaan, koska emme usko, että neuvosto tulee muuttamaan strategiansa. Ja niin kuin Rova Jensen sanoi tässä alussa, loppujen lopuksi ainoa asia, josta neuvotellaan vuoden jälkeen, kun on työstetty prioriteetteilla se asiakirja ja niin edelleen lopulta kaikki sitten tiivistyy yhteen summaan, joka on punainen linja neuvostolle, emmekä täällä parlamentissa saa sitä liikahtamaan kannastaan ja johtopäätöksenä 2012 meillä on sitten 17 miljardia vajetta. Toivottavasti huomenna trilogissa voimme aloittaa ainakin saada aikaan se työ pohjaa työlle ja määr- sopia kokouksista, koska muutoin monien prioriteettien, vaikka puhumme kuinka prioriteeteista, vaikka raha, jos rahaa ei ole, niin ei ole mitään väliä, kuinka paljon rahaa tässä annetaan, koska vaan kysehän on siitä, maksetaanko rahoja vai ei. Silloinhan nämä vaje päätyy sitten jäsenvaltioille. Muistan, että tässä yhtenä päivänä niin täysistunnossa, kun me keskustelimme yleistä suuntaviivoista, kaikkein eniten käytettiin sanaa epävarmuus, koska emme tiedä, minkä, minkälaisten lukujen pohjalta pitäisi työtä tehdä. Ja nämä luvuthan voivat vaihdella paljonkin, siksi olemme, keskustelemme hiukan tavallaan ilmassa ja päätökset pitää tehdä, niin niitä sitten tehdään, kun on saatu sopimusneuvoston kanssa. Kiitos. Mrs. Meissner. Rouva Meissner. Ja, vielen Dank, Herr Kiitos äh, puheenjohtaja. Minua ilahduttaa, että Anne Jensen tekee tämän äh, mietinnön. Hän tuntee erityisen hyvin nämä liikenneasiat äh, ja sen vuoksi on oikein hyvä, että hän tekee tätä budjettia, koska yleensä ajatellaan, että budjettien laatijat eivät näitä asioita niinkään huomioi. Ja koskapa me emme nyt tiedä, mitä monivuotiselle rahoituskehykselle tapahtuu, parlamenttihan sen hylkäsi ihan oikein sen vuoksi, että neuvoston leikkaukset eivät ole hyväksyttäviä ja me haluamme myös enemmän joustavuutta ja parempaa suunniteltavuutta. On asioita, joita on vielä ratkaistava ja 2014-2020 alkaa ensi vuonna. Me voisimme sanoa, että Eurofacility on ollut meillä itse asiassa aika hyvässä asemassa, koska vain yksi kolmasosa leikattiin, kun taas digitaalisesta agendasta leikattiin enemmän. No, eihän se mikään illanaihe ole, mutta Connecting Europe Facility ja TEN teet, mehän sanoimme, että se on hyvä ehdotus ja se on tulevaisuuteen suuntautuva. Mutta mitä tulee liikenteeseen, niin siitä ei kyllä nähdä mitään tulevaisuuteen suuntautumista vaikkakin mahdollisuuksia olisi ihan oikein Rike otti esiin tämän Horizon 2020, jossa on kysymys tulevaisuuden vaihtoehdosta ja se on meiltä otettu pois puhumattakaan virastoista. Minua mielenkiinnolla odotan, miten tämä tulee nyt kehittymään sekä monivuotinen rahoituskehitys että ensi vuoden budjetti. Meidän täytyy tästä varmasti vielä puhua niin, että me katsomme, mikä on toteutettavissa ja mikä ei, ainakin liikenteen kannalta. Kiitän jo etukäteen kaikkia budjettivaliokunnan jäseniä, jotka siellä työtä tekevät, ja on hienoa, että meillä on ihmisiä, jotka huomioivat nimenomaan liikenneasiat. Ja paldies, priekšētāji kungs. Vispirms es gribētu pilnīgi pievienoties Gesim. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kaikki varmaan pidämme hyvänä, että N on yleisesittelijä 2014 vuodelle, kun otetaan huomioon hänen kokemuksensa sekä liikenteessä että budjetissa. Emme tiedä vielä enimmäismääriltä, sanottiin. Minusta näyttää siltä, että neuvoston päätös ja parlamentin päätöslauselma viime viikolta ovat ilmaisseet protestimme. Päätöslauselmassa esitämme tavoitteemme. Ja tietysti tulee keskusteluja neuvoston kanssa suuremmasta joustavuudesta. Komission budjettiehdotukset heijastavat sen omia suunnitelmia. Liikennealalla meidän täytyy parantaa ehdotuksiamme, korjata, koska aiemmin ei ajateltu, että tämä CF olisi katettu samassa budjetissa. Jos otetaan mukaan internet ja televiestintä, jos vaadimme neuvostolta jotain, mikä on ihan erilaista, täytyy tehdä merkittäviä sopeutuksia komission ehdotukseen. Meidän täytyy ymmärtää, että me otimme mukaan aika paljon hankkeita verkkojen Eurooppa-mietintöön ja suuntaviivoihin komission ehdotuksen pohjalta. Mutta jos budjettia ei ole, liikenteelle 2014 myöskään. Täytyy määritellä, mitkä hankkeet itse asiassa toteutetaan. Ehkä täytyy katsoa nyt tuoreesti hankkeita tarkastella niin, että jäsenvaltiot voivat tarjota yhteisrahoitusta merkittävimmille hankkeille. Koska monissa hankkeissa kansallinen rahoitus on tärkeämpi kuin Euroopan rahoitus. Mielestäni on hyvä, että ainakin ero tässä CF, CFS jäi neuvostossa. Virastoista sitten. Neljännen paketin yhteydessä komissio sen Kallas mainitsi, että markkinat itsessään, esimerkiksi rautatiemarkkinat, kalustolle tarjoaa tai tuo maksuja tuloja virastolle. Ja tästä pitäisi saada kasvavassa määrin tuloja. Yritysten pitäisi antaa yhä suurempi osuus tulevaisuudessa virastojen budjetteihin. Ja, vielen Dank, ganz kurz. Kiitos ihan lykäisesti. Haluan kiittää siitä, mitä tällä on sanottu. Budjetti on kollegamme Anin hyvissä käsissä. Ongelma on se, että neuvostossa budjetti ei ole hyvissä käsissä. Ja että meidän jotenkin täytyisi saada heidät sitä vakuuttuneeksi. on lyhykäinen asia. Minä uskon, että parlamentissa olisi hyvä, jos me olisimme valmiita, että me olemme valmiita tavallaan näihin leikkauksiin. Minusta se on lähtökohta, mutta kysymys on se, mistä komissio lähtee. Minä toivon, että komissio ei lähde liikkeelle neuvoston päätöksestä, vaan komission omasta paperista. Toinen, mitä Dominikkin sanoi, ovat maksusitoumukset. Tätä on hyvin vaikea äh, selittää ihmisille. Äh, jokainen yritys joutuisi oikeuteen, jos tänään ostaa tavaroita ja maksaa vasta kahden vuoden kuluttua. Eli EU-tasolla tämä on ihan sama asia. Nyt meillä on ensimmäiset velat. Noin 16 miljardia taitaa olla meidän äh, sektorillamme. Me tarvitsemme tähän suoran vastauksen, koska se, mitä meillä on maksumäärärahoina budjetissa, ovatko ne uusia projekteja varten vai eh, menneisyyden projektien maksamiseksi. Muuten täytyyhän tietää, mistä tässä on kysymys. Kolmas liittyy virastoon. Ehkäpä eh, Eurooppa ei nyt tarvitsekaan niin paljon hyviä poliitikkoja, vaan hyvän psykiatrin – koska esimerkiksi Connecting Europe Facility, me olemme tehneet nämä ehdotukset ja prioriteeteista, ja monet ovat samaa mieltä siitä, että rautatievirastolla täytyy olla enemmän toimivaltuutta, mutta kuitenkaan ei anneta rahaa sille tehdä tehtäviään. Tähän, tätä meidän täytyy painottaa ja huomioida tämä e- uskomaton ristiriita. Kaikki ne tavoitteet, mitä on ja kaikki se, mitä Euroopalta odotetaan ja sitten se, mitä annetaan käyttöön. Minusta, tai siis me saamme yhden prosentin. Mitä sitten nämä 99 prosenttia, jonka he pitävät? Meidän täytyy toteuttaa tehtäviä, tehdä kaiken näköisiä asioita, mutta emme saa siihen varoja. Joten minusta meidän pitäisi öö, nyt jo tässä tavallaan lähteä realiteettien pohjalta komission ehdotuksesta ja vaatia neuvostoa tilille ja kantamaan vastuutansa. Koska miten liikenteen käy, kun tässä joudutaan nyt poistamaan tiettyjä projekteja ja todellakin haluaisin puhua neuvoston kanssa ja jokaisen maan täytyy ilmoittaa sitten, mitä liikenneprojekteja he haluavat eh, poistaa. Tämä olisi minusta realistinen keskustelu. Kiitos. And Mr. Kramer, we'll hear Michael. Kramer. Tietysti kiitän sitä, että Anne Jensen on tullut jälleen liikennevaliokuntaan. Me tietysti tiedämme, että tämä asia on hänen käsissään hyvissä käsissään. haluaisi olla kyyninen. Mutta on ihan sama, miten paljon rahaa saadaan, miten paljon poistetaan, miten paljon tulee lisää. Yksi asia on selvä. Ei neuvosto, eikä komissio, eikä parlamentti pysty toteuttamaan yhtäkään hanketta, hank- Näin oli tasavallassakin. Siellä on 5 miljardia käytössä. Euroopan tasolla on ihan samalla tavalla esimerkki esimerkiksi. Viimeisellä rahoittamiskaudella halusimme parlamentista ja komissiolta 20 miljardia eurooppalaisiin liikenneverkkoihin. Säätettiin 8 miljardia. Kolmannes. Onko yhtäkään hanketta poistettu? Ei. Nyt sitten verkkojen Eurooppa-väline siellä on vain kolmasosa poistettu. Ei tarvitse niin paljon poistaa. Onko sieltäkään poistettu yhtäkään? Kuulen vain, että tarvitsemme, haluamme lisää. Esimerkiksi sitä, mistä voidaan poistaa. Kyse on Stuttgartista, mutta ei rautatiestä. 6 miljardia maksaa, mutta siinä ei maksa EU senttiäkään. Mutta kyse on reitistä Stuttgart-Ulm tässä Bratislava-Paris pidemmällä reitillä käytävällä. Se on tärkeää, koska Stuttgartissa 70 prosenttia vaihtaa siellä junaa tai poistuu junasta. 30 prosenttia menee eteenpäin, mutta se on tärkeää rahtiliikenteelle. Mut, ja tämä Stuttgartissa Ulmiin tämä vanha äh, raide on niin jyrkkä. Kolme miljardia sitten, kun tarvitaan uusi raide sinne. 12-14 prosenttia yhteisrahoitus EUlta. Ja miltä tämä uusi linja sitten näyttää? Miten nämä raiteet? Nyt sitten komissio ilmoitti minulle muutama päivä sitten, että tämä uudelleen rakennettu linja on jyrkempi kuin vanha. Eli jos nämä EU ja komissio ovat näin hölmöjä ja tällaista roskaa rahoittavat yhteisrahoituksella kolme miljardia ja yhteydet Berliinistä Stettinin, Wroclawiin, silleen ei ole rahaa. Toisaalta, jos Stuttgartista lähtee Zürichiin, sitten Itävaltaan tai Freiburgin kulmin välillä, ei ole sinne rahaa. Jos tämä on politiikka, niin voin vain omaksua tämän ky- kyynisyyden. Eli on ihan sama, mitä saadaan rahaa, mitä tehdään. Ei poisteta mitään, ollaan onnellisia. Tiedetään, että esimerkiksi kuolemankaan jälkeen vielä toimii. Thank you, Michael. can you ja Ann, voisitko sitten jatkaa äh, vasta? Leave it to this committee. Jätän tämän nyt tälle valiokunnalle. Saatte itse päättää, mitkä ovat hyviä projekteja, varovaisia ja mitkä eivät. Tietysti on totta, että kun tarkastelee summia 2017-2013 kaudella ja sitten summia, jotka liittyvät verkkojen Eurooppa-välineeseen – niin huomattava lisäys tämä on. Ei niin valtava kuin komissio ehdotti, mutta kuitenkin valtava lisäys. Ja tietysti meidän pitää nyt valita hyviä hankkeita. Nyt kun summia on leikattu, niin pitää ottaa selvää, tarvitaanko kaikkia projekteja vai pitäisikö vähentää rahoitusta, jos kaikki pidetään, pidetään kiinni, vai miten toimitaan, vai käytetäänkö sitten enemmän uusia rahoitusvälineitä, miten tämä kaikki hoidetaan? Itse asiassa minä olin pelännyt sitä, että Euroopan neuvosto olisi ollut vieläkin kovempi verkkojen Eurooppa-välineen kohdalla. Itse asiassa he, hän pitivät kuitenkin kiinni huomattavasta korotuksesta. Toisaalta kun tarkastelee tätä osaa budjetissa, ja Henri mainitsikin, että tutkimus on todella tärkeä asia tälle valiokunnalle. Niin Euroopan neuvosto totesi, että tarvitaan todellista kasvua vuoden 2013 tasosta. Jos sitten tutustuu pudotuun näihin lukuihin, niin huomaa, että todellinen kasvu, joka on mahdollista vuoteen 2020 mennessä on alle 5 prosenttia ja se on, se on kyllä todella kunnianhimoista. Paljon tutkimusta voidaan täällä tehdä. Sitten sen kauden jälkeen, kun tutkimusmenot kasvoivat 70 prosentilla, niin tämä tulee pysymään käytännössä muuttumattomana, joten se on ihan se on sellainen esimerkki, jossa ovat kielteisellä kannalla ja tämä saattaa olla myös varsin hankala virastoille ja muille menokohdille, koska vieläkin puitteet ovat ehkä varsin kapeat otsakkeessa 1a tämän päätöksen jälkeen, jos emme pysty saamaan enempää, enemmän joustoa ja ehkä enemmän määrärahojakin tälle alueelle budjettiin joka on vain 13 prosenttia kokonaistalousarviosta. Monet teistä kysyvät, mitä komissio tekee, sinä Isabel, Ada, kysyivät, mitä siis komissio tulee tekemään, ja komissio antaa uuden vastauksen aina kun vaan kysymme. Saan... Olen pyytänyt, että komissio ehdottaisi monivuotisen rahoituskehysehdotuksensa. Tätä kaikkea on paljon työstetty ja vaikkakin Euroopan neuvosto antoi omat suuntaviivansa neuvottelulle ja neuvottelumandaattinsa, niin siltikään ei ole mitään sopimusta. Ja tämä on nyt sitten lähtökohta neuvottelulle. Miksei käyttäisi tätä? Sitten vielä viimeiseksi pääosaston budjettista meille on sanottu, että he antavat ehdotuksen vasta joskus toukokuussa, jopa toukokuun lopussa. He ovat sitten siis todenneet, että neuvosto on antanut kantaa, ehkä he ottavat sitten sen huomioon komissiossa. Ja tämä nyt on tilante, tilanne, me voimme suositella heille, että pitäisivät kiinni omasta ehdotuksestaan, mutta emme me voi käskeä näin tekemään, jos eivät halua näin tehdä. Tällainen tilanne on nyt. Me olemme siis ehdottaneet sitä, että meidän pitäisi olla tiukkana alkuperäisen komission takana, mutta mielestäni teidän valiokuntaan tulee olemaan ratkaisevassa kysymyksessä niin mon- kun, silloin, kun neuvotellaan monivuotisesta rahoituskehyksestä kuin vuosibudjetistakin, kun annatte e- ehdotuksen siitä, miten asiassa pitäisi edetä ja toimia, koska se on todellakin ratkaisevan tärkeää. erityinen asia, joka tähän liittyy, on, että jos emme saa monivuotista rahoituskehystä vuoden loppuun mennessä ja sitten meillä on 2013 vuoden katto käytössä, se tarkoittaa vähemmän rahaa otsakkeelle 1a tutkimukselle, verkkojen Eurooppa-välineelle, mutta ei niin paljon eroa tänä ensimmäisenä vuonna, vaan sitä vasta jatkossa tilanne tulee todella hankalaksi, koska 2013 vuoden katossa on paljon rahaa maataloudella ja enemmän rahaa myös alueellisille rahastoille todennäköisesti voisimme hoitaa asiat siltikin, mutta tämä, tämä, tässä kannattaa, valmius kannattaa muistaa, että vaikkakin verkkojen Euroopan välineettä leikattiin, nyt sitten pit, jää nähtäväksi, jos se, voimmeko saada korkeamman summan jatkossa, isomman summan, mitä meidän ei pitäisi tehdä. Kalmarilla on paljon tilastotietoja. Pitäisi varmistaa kuitenkin, että rahoille löytyy hyvää vastinetta, se on tärkeä asia. Ja odot... olen iloinen näistä kommenteista, joita olen saanut tähän mennessä ja mielelläni odotan yhteistyötä jatkossa teidän kanssanne. Vielä yksi viimeinen kommentti. Nimittäin tämä valiokunta on ollut varsin aktiivinen myös pilottihankkeiden valmistelevien toimien kohdalla – ja näin on tuettu matkailu- ja liikennepolitiikkaa ja tämä tulee olla myös mielenkiintoinen kysymys. Ja sitten joskus touko-kesäkuussa meillä pitäisi olla hiukan selkeämpi kuva tilanteessa. Kiitos. Very much, Ann. Kiitoksia, Ann, tästä esittelystänne. Esittelystäsi olen todellakin samaa mieltä edustaja Meisarin kanssa, että nyt ei ole sellainen aika, että kannattaisi olla mikään budjetin yleisesittelijä, mutta on kuitenkin tärkeää mielestäni, että meillä on pätevää porukkaa näissä tehtävissä ja olen todellakin tyytyväinen liikennevaliokunnassa siihen, mitä Rova Durand ja varjoistelijat tekevät. Varmasti annamme varsin vahvoja ohjeita siitä, miten haluaisimme budjetin etenevän. Ja tunnemme sinun kokemuksesi, tunnet siis varmasti empatiaa, jopa sympatiaa liikennevaliokuntaa kohtaan yleensäkin ajattelussa, joten lämpimät kiitokset tänne tulostasi ja odotamme yhteistyötä kanssa sitten tulevina viikkoina. Kiitoksia Anne. Sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Mm, ulkoinen lentopolitiikka, herra Marineskun mietintö. Herra Gross tulee puhumaan, koska herra Marinesku on poissa. Herr Vorsitzender, Kollege Marinescu ist leider heute... Kiitos. Marinescu on estynyt valitettavasti tänään ja hän pyysi minua lyhyesti esittelemään hänen mietintönsä. Hän painottaa sitä, että lentoala on tietysti taloudellisessa mielessä Euroopassa ala, joka tuo lisäarvoa. 365 miljardia yhdenkin mukaan. Ja myöskin ilmailualalla on työllistetty noin 5 miljoonaa ihmistä Euroopassa. Pitkällä aikavälillä tavoite on se, että kapasiteetteja täytyy parantaa – mutta tietysti samaan aikaan täytyy ottaa huomioon ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat. Sitten mitä tulee kansainväliseen yhteistyöhön, tämä on tärkeä näkökohta kohtaa, jos ei tarkastella kansainvälisiä yhteyksiä lentoalalla, ilmailualalla, niin ei voi, voida tietysti erillisenä ja yksi, yksinään liikkua eurooppalaisilla, eurooppalaisilla taivailla. Sen vuoksi hän haluaisi, että niiden olemassa olevien sopimusten lisäksi kansainvälisellä tasolla niin täytyisi siis saada aikaan sopimuksia myös niiden maiden kanssa, joiden kanssa ei vielä ole sopimuksia, että siellä voitaisiin edistyä niin, että sitten voitaisiin ottaa huomioon globaali aspekti ilmaliikenteessä. Mutta samaan aikaan voitaisiin vahvistaa eurooppalaisia näkökulmia. Hänellä on myös tärkeää, että Euroopan sisäisesti Single European Sky, yhtenäinen Euroopan ilmatila, saadaan toteutettua. Hänen mielestään kyse on kahdesta tärkeästä näkökohdasta. Toisaalta uskottavuusaloitteessamme jossa lähdemme aloitteisiin, jossa haluamme ilmatilaa käyttää optimaalisesti, jossa tämä optimaalinen käyttö saa aikaa positiivisia vaikutuksia ympäristöön, myöskin turvallisuuteen ja positiivisia vaikutuksia yleisellä tasolla kapasiteetteihin niin, että se mikä Euroopalla on tavoitteena ja mitä se ehdottaa, niin kun on 27 jäsenvaltiota, niin se, kunnilla on aina eri mielipiteitä, ettei se siihen karjuutuisi. Että Eurooppa voisi, että Eurooppa voisi olla edelleen johtavassa asemassa. Ja sitten viimeinen näytös, joka hän teki, on se, että kun otetaan huomioon parempi yhteistyö, ikä on tasolla, niin että se ei olisi 27 äänen sijaan, vaan siellä, siis 27 äänen sijaan pitäisi olla yksi ääni, mutta sillä täytyisi olla enemmän johdonmukaisuutta Euroopan tasolla. Ja tietysti teoriassa usein muotoilemme yhteisiä kantoja, niin sitten myöskin käytännössä se täytyisi pystyä toteuttamaan. Minun henkilökohtaisesta näkökulmasta niin haluaisin vielä lisätä tähän, että tietysti taloudellisessa mielessä ilmailua Euroopassa – ottaa vähän ikään kuin tasa, taka-askeleita verrattuna muihin alueisiin maailmassa. Se koskee tietysti lentoyhtiöitä ja täytyy kysyä itseltään, myöskin meidän keskusteluissamme täällä sisäisesti, että miten tulevaisuudessa saamme aikaan terveen tasapainon eri liikenne- ja kuljetusmuotojen välillä, joissa, joista ilmaliikenne on edelleen tärkeä on edelleenkin, jossa voimme vahventaa Euroopan ääntä ei pelkästään taloudellisessa mielessä, vaan myöskin muissa tärkeissä teemoissa. Tämä oli Marineskun alustus ja mitä hän halusi mietinnöstään kertoa tänään kollegoille. Thank you very much, Mr. Gross. Kiitoksia, herra Gross. Siellä on sitten eh, herra eh, Alcatraui. Um. Kiitos puheenjohtaja. Ensin pyytäisin anteeksi varjoesittelijältämme, joka ei voinut tulla paikalle tänään, joten minä olen hänen tilallaan, Jörg Leichtfriedin siis. Haluaisin kiittää esittelijä Marin Esko ja hänen mietintöluonnoksestaan. Siinä on otettu esiin jo monia tärkeitä asioita ja joitain asioita voitaisiin mahdollisesti hieman syventää. Ryhmänä haluaisimme lisätä tähän uusia, muutamia uusia asioita. Voisimme esimerkiksi mainita lentomatkustajien oikeuksien tarkistamisen ja että meillä on yksi parhaita järjestelmiä ja voisimme ehkäpä ottaa yksityiskohtaisemmin jo olemassa olevat eh, taloudelliset haasteet unionille, kuten raskas kilpailu Lähi-idän yritysten kanssa liittyen tukeihin, tukiin, joita ne saavat. Tai maailmanlaajuinen kilpailu. Samoin kuin myös eh, raskas kilpailu Euroopan sisällä, joka sitten taas heikentää Euroopan ulkoista asemaa. Esimerkiksi äh, näiden äh, halpahintalentoyhtiöiden aiheuttamat hintapaineet ja joskus myös epäreiluja äh, esimerkiksi työolosuhteita, minimi, investoinnit turvallisuustoimiin ja tuet paikallisille lentokentille – ja komissiokaan ei aina ole ollut äh, optimaalinen, kun se on pyrkinyt löytämään ratkaisua asioihin. Mehän olen puhuneet kauan lentokenttäpaketista, mutta en nyt äh, siihen sen enempää. Sitten päästökauppajärjestelmä. Tärkeää että löytää hyvä ratkaisu siihen. Se on tärkeää koko lentosektorille ja toivomme, että IKEA löytäisi tässä ratkaisun syksyllä. Lainsäädäntöpäätöslauselma äh, lentoturvallisuudesta, joukon sinä esittelijä, 96 prosenttia äh, neuvosto blokkasi. Sen lisäksi meidän pitäisi puhua myös säätelijöiden konvergenssista, koska jos avataan markkinat se pitäisi tehdä oikeudenmukaisella tavalla ja sen vuoksi tämä on yksi periaatteista. Sitten mahdollinen kauppasopimus tulevaisuudessa EUn ja USAn välillä tulee vaikuttamaan paljon myös lentosektoriin ja liikennevaliokuntana meidän tulisi ottaa myös tämä asia esiin. Kiitos. Thank you, Mr. Al-Kadrawi. Delivered. Sitten herra Maisen, te ette puhutte niin kuin aina. Absent rapporteurs and shadow rapporteurs. So I... Näyttää olevan poissa olevien esittelyiden var- varjoesittelyiden päivä Phil Benjamin puolesta puhun, joka on jäänyt jumiin äh, kotiin. Ensinnäkin hän haluaa kiittää esittelijää työstä ja mietinnöstä. Hän sanoi, että voimme olla samaa mieltä monien kohtien kanssa, erityisesti lähestymistapa yhtenäiseen eurooppaiseen ilmatilaan ja haluaisin henkilökohtaisesti lisätä, että sen kehittyminen tai sen kehittymättömyys on kovin pahoiteltavaa ja naurettavaa, että se on jumissa näin niin kuin se on, ei sitä voida hyväksyä ja todellakin toivon, että sinä päästään eteenpäin varjoesittelijä painottaa sitä, että tuolla yhtäläiset kilpailusuhteet EUn ja kolmansien maiden välillä. Se voitaisiin saavuttaa erityisesti kahdenvälisten sopimusten kautta, olemme samaa mieltä siitä. Mutta nämä sopimukset näyttävät olevan sellaisia, joilta puuttuu todellisia taloudellisia etuja tällä hetkellä, eivätkä ne näytä luovan todellisia mahdollisuuksia eu lentoyhtiöille. Voisiko komissio ehkä myöskin kommentoida tätä? Näin herra Benjon kysyy. Infrastruktuuritarpeista Herra Benjön painottaisi sitä, että jäsenvaltioiden täytyy olla paljon innovatiivisempia lentokenttäkapasiteetin käyttämisessä. Täytyy kehittää toissijaisia, erikoistuneita liikennesolmukohtia ja alueellisia lentokenttiä, joissa on varakapasiteettia. Tässä Benjonin puhemuistinvarat minulle. Äh, Kiitoksia sitten Rauha Postra. Uh, kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin myös esittelyä, joka on teille paikalla, mutta joka tapauksessa kiitoksia herra Marines Konten aika kattavan mietinnön. Joka tapauksessa puhun vain muutamista asiaa. Hän aivan oikein täällä toteaa, että olemme puhuneet tästä yli kymmenen vuotta jo ja valtavasti on edetty eri ilmailusopimusten yhteydessä ja on aivan, hän on oikeassa, että on joitakin avainmaita, joissa meidän täytyy edetä vielä huomattavalla tavalla, koska se on meidän kaikkien etujen mukaista. Minä tietysti tuen häntä tässä asiassa niin hänen pitää lisätä myös Brasilia tähän sen jälkeen, mitä Brasiliassa on tapahtunut hiljattain, mutta varmasti komissio tästä samaa mieltä kanssa. Niin. Sitten tähän yleiseen lähestymistapaan hän tukee sitä Euroopasta ilmatilaa tietenkin, ja me yritämme mainita sen ja se niin usein kuin vain mahdollista. Ja tietysti me tuemme komissiota tässä jatkossakin veistätä asiaa painokkaasti eteenpäin. Tuemme myös jäsenvaltioiden toimintaa tämän asian yhteydessä, ja Rouva Meissner osuu aivan oikean, kun hän sanoi, että jäsenvaltiot ja tilanne, jossa olemme keskuslentoasemien kohdalla, se on todellakin huono. Meidän pitää positiivisesti pyrkiä parantamaan tilannetta, ja tämä ei tietysti kata yhdistetty kuningaskuntaa, Irlantia eikä pohjois ja Muiden pitää nyt ryhtyä toimiin, jos halutaan edetä. Sitten pari asiaa. Käännös englannin kielelle. Täällä on pari kohtaa. Vähän ongelmassa, mutta ei mikään iso juttu ole kyseessä. Voin ottaa tämän sitten esille myöhemmin, kun sinne päästään. Mitä tulee markkinakysymyksiin, mielestäni esittelen aivan oikeassa. Hän on ottanut esille niitä kohtia, joita pitääkin. Hän on ottanut esille Lähi-idän, Etelä-Amerikan, samoin hän puhuu siitä, miten olisi aasiaa ja syrjäiset alueet maailmassa, jossa ei ole minkälaista rajoitusta kapasitin rakentamista varten. Siksi on erittäin tärkeää, että tunnustamme tällaisen. Me emme saa mitään erityispalveluita Euroopassa tai kohtelua, koska näin maailma ei vaan toimi. Ja mielestäni meidän pitää toimia niin, kuin hän tässä oikeastaan sanoikin, että pitää tunnustaa se, että maailma on edennyt, markkinat ovat parantuneet joissakin osissa maailmaa ja meidän pitää varmistaa, että se mitä me täällä teemme heijastelee asioita kunnolla niin, että meidän sektorimme, meidän lentoyhtiömme, yrityksemme voivat harjoittaa reilua kilpailua ja voivat globaalisti käydä kauppaa, mikäli vain mahdollista. Ihan lopuksi vielä puheenjohtaja. Niin muut kohdat tulevat toimet, suunnitellut toimet hän ottaa tässä esille tärkeitä kysymyksiä. Hän puhuu muun muassa epäoikeudenmukaista hinnoittelusta siitä, että kolmansien maiden äh, yritykset ehkä saavat valtion tukia. Tietysti me emme juurikaan voi tähän vaikuttaa ikävä kyllä, mutta meillä on tässä oma selvä politiikkaa. Me emme tue lentoyhtiöitä, ellei sitten ole kysymystä PSO, mutta tietenkin yritämme saada aikaan hyvää keskustelua EUn sisällä. Aina emme voi valvoa, mitä muut maat tekevät tai kontrolloida sitä. Mutta kaiken kaikkiaan, niin Said mainitsi itse ETSn mutta ehkä jos katsoo kohtaa 23, se voisi olla vähän selkeämpi, mutta kohdassa 32 puhutaan ikaosta ja markkinapohjaisista toimenpiteistä ja sitten ehkä saadaan aikaan jonkinlainen vallankumous. Tietysti se hämmästyttää meitä kaikkia, mutta minä olen aina vain optimismi, joten ehkä on hyvä mainita näitä asioita edes. Kiittäisin esittelijää meidän ryhmämme puolesta ja varmasti jatkamme tämän asian käsittelyä meidän tukemisensa. Kiitoksia. Ja, Herr Lichtenberger. Für den Bericht. Kiitos äh, tästä mietinnöstä. Muutamat asiat, joita siinä on, haluaisin niitä vahvistaa tai sinne lisätäkin jotakin. Uskoisin, että luonnollisesti ottaen huomioon tilanteet, joista olemme puhuneet esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa, niin päästökauppajärjestelmä on hyvin tärkeä ja sen täytyy olla keskeisessä asemassa, millä tavalla me haluamme sen parissa toimia – ja millä tavalla se vaikuttaa, sen vuoksi, että se vaikuttaa myös globaalisti. Päästökauppa järjestelmän yhteydessä meidän täytyy myös käsitellä melukysymystä. Meillähän on erilaisia laatueroja lento näiden koneiden suhteen ja niitä tulee ympäri maailmaa. Ja tieteellistä näiden tutkimustenkin pohjalta voidaan sanoa, että ei pitäisi ottaa esiin ainoastaan CO2, vaan myös äh, no, noksit. Sitä on tähän mennessä hieman äh, jätetty käsittelemättä, mutta yhä enemmän on puhuttu päästöistä korkeissa ilmasfääreissä – koska niillä on vaikutuksia, joita ei voida enää ohittaa senkään vuoksi, että lentoliikenteen määrä on lisääntynyt. Ja tämä on asia, josta pitäisi puhua kansainvälisesti, koska eihän tämä tapahdu vain meillä, vaan maailmanlaajuisesti. Olen samaa mieltä sosiaalidemokraattisen kollegan kanssa siitä, että matkustajaoikeudet pitäisi tuoda etualalle hieman vahvemmin? Miksi muussa maailmassa, muu maailmakin on siirtymässä Euroopan matkustajaoikeus eh, oikeuksien suuntaan. Eh, sen vuoksi olisikin nyt järkevää, että me emme niitä ainakaan heikentäisi, mutta että me toimisimme sellaisella tavalla, että ei olisi niin, että näitä oikeuksia saisi vain siinä vaiheessa, kun on tapahtunut jokin megakatastrofi. Kyllähän nyt eh, matkusten oikeuksien täytyy pysyä samalla tasolla Euroopassa, mutta kansainväliset sopimukset eh, täytyisi myös huomioida. Meillä on uskottavuusongelma myös, mikäli meillä on hyvin vähän näitä tällaisia tällaisia mm, lentoalueita, jotka eivät toimi kunnolla. Eli komission pitäisi vain oikeastaan sanoa, että ilmantilan lohkoja ei vielä määriteltäisi. Sitten mitä tulee valtion tukiin, tämä on myös kriittinen kysymys. Emme me saa unohtaa, että meillä on myös Euroopassa sellaisia tilanteita, joissa valtiot tukevat luvattomasti lentoyhtiöitänsä. Ja monissa lentoliikenteen äh, toimissa on tavallaan tällaisia piilotukia, esimerkiksi verohelpotusten muodossa ja niin edelleen. Sorry, Mr. Rieke. Merci, Monsieur le Président. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitäisin myös esittelijä tästä mietinnöstä. Kertoisin tässä nyt pienen tarinan, että vähän tulee rennompi ilmapiiri tässä on kolme henkilöä tässä jutussa, kolme pientä possua porsasta. Yhdellä on talo tuosta puusta, tiilestä ja sitten Ollista tällä ensimmäisellä. Tehän tunnettekin tämän tarinan. Ensimmäinen pieni possu on teollisuus ja teollisuus on yhdentynyt ilmailualan teollisuus ja sehän onkin tässä onnistunut. Se on toimii globaalisti. tämä että tämä possu on rakentanut siis tiilistä talon sitten Toinen ovat nämä talouden toimet lentoliikenteen kohdalla Euroopassa ja lentoyhtiöt, jotka joutuvat vaikeuksista suurempiin vaikeuksiin, fuusioituvat, menevät konkurssiin, muuttavat toimintamalliaan, mutta jotenkin selviytyvät sitten lentoasemat myös, jotka ovat joutuneet uudelleen kohdaksi tällä possulla talo on puusta ja sitten vielä EU, joka on rakennut talonsa oljista. Ei todellakaan pysty suojautumaan millään tavalla. Kaksi seikkaa, kaksi aspektia. Ensinnäkin meidän eh, ilmatilamme järjestäminen se on katastrofaalisessa tilanteessa, koska valtiot eivät todellakaan onnistu viemään eteenpäin tätä yhtenäinen ilmatila-asiaa. Cesario toimii todella huonosti. Samoin yhteen toimivuus ei toimi ollenkaan ja edetä ei, koska on tällaista mm, kotiinpäin vetoa. Ja sitten toinen seikka liittyy eurooppalaisten puitteiden sääntelyyn. Miten, minkälaisia määritelmiä laadimme esimerkiksi täällä ensin äh, vaikka joistakin aiheista, jotka liittyvät puitteisiin sosiaalisiin kysymyksiin, matkustajien suojeluun ja niin edelleen. Kaikki nämä asiat, jotka ovat tulleet esille eri puheenvuoroissa, yritetään toimia parhaalla mahdollisella tavalla, olla parhaita maailmassa, saada kaikkein vaativammat puitteet, jotka takaavat matkustajille, työntekijöille kaiken mahdollisen ja joilla yhdessä pyritään kehittämään toimintaa. Ongelmana on se, että tämä järjestelmä on todellakin kansainvälinen järjestelmä ja se näkyy tässäkin. Kun pitää sitten keskustella kansainvälisistä sopimuksista, niin suusi silloin puhaltaa pikkupossien possujen ovelle ja EU-possu aina lentää, koska ei suoja ole. Miten voitte optimoida öö, ympäristökysymykset, melun, päästöjen määrän, matkustajien oikeudet, tästä Olen samaa mieltä, mutta miten sitten voidaan keskustella ulkoisen maailman kanssa lentosopimuksista, niiden kohdalla ei pystytä suojautumaan millään tavalla. Tällainen ongelma liittyy kansainvälisiin sopimuksiin ja siis tämä ongelma on jo määritelmä tämän kansainvälinen, joten olisi hyvä, että aivan erityisesti jäsenvaltiot EU:ssa ssa eivät jatkuvasti suojautuisi tähän tiilitaloonsa, vaan puolustaisivat myös muita toimijoita. Mutta kuitenkin ne puolustuttavat erittäin huonosti henkilöstöä. Hehän jatkuvasti alistetaan saneeraukselle, ihmisiä erotetaan, työpaikkoja poistetaan. Todella tuskallista sitten ympäristöongelmia me pystytään yhä vaikeammin määrittelemään. Joten loppujen lopuksi puheenjohtaja lopettelen, kun on tällainen eurooppalaista puitteita, joka olisi tällainen ihanteellinen, ja mikä taas sitten on sektorimme kyky tehdä kansainvälisiä sopimuksia. Tämä on aika skitsofreeninen tilanne. Lopetan tämän tarinani tähän. Thank you very much, Dominic. Kiitoksia kovasti. Jos jäät eläkkeelle joskus politiikasta, niin sitten sinua varmaan ura odottaa. Ranskan tv voit vaikka kertoa sellaisia satuja. Minuakin äh, koukuttaa se, että neuvosto on tässä suden roolissa. Sitten herra Bak. Ja, <clears throat> vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos, puheenjohtaja näin tärkeä ongelma. Ja kun Dominik esitti sen näin hauskaasti, niin minä en sitä pysty kyllä tekemään. Haluaisin siitä huolimatta myös esittää onnentoivotukset kollega Marin Eskula omalta puolelta, niin hän on tehnyt hyvän mietinnön ja ottanut esille oikeastaan jo keskeisimmät kohdat. Ja hän on tehnyt niistä myös ehdotuksia. Komissiohan on tiedonannossaan itse kirjoittanut, että merkittävää edistystä on saavutettu, mutta tavoitteita ei ole täysin saavutettu kuitenkaan. Ja yksi asia, josta haluaisin puhua, on enemmän Eurooppaa, vaikka viime kohdassa, eli maahuolentapalveluissa olin enemmän subsidiariteetin puolella, niin tässä kuitenkin tarvittaisiin sisällöllisesti enemmän Eurooppaa ja pyrkiä siihen yhtenäisyyttä, jotta tulisi yhtäläiset kilpailusuhteet, jotta jäsenvaltiot eivät sitten yksi erillisessä sopimuksessa kolmansien maiden kanssa lähtisi sooloilemaan, vaan on selkeästi määritellyt ehdot ja ympäristöstandardit, laatustandardit, myöskin matkustajien oikeudet, että näillä alueilla saadaan eurooppalaiset standardit ja että on reilua kilpailua. Mielestäni työttömyysvaliokunnan esittelijänä tietysti lausunnonantajana lähden tietysti käsittelemään myös työolo- ja työllisyysasioita, ja toivottavasti tämä valiokunta ottaa ne ehdotukseni sieltä huomioon. For the commission, which house... Baldwin, mitäs ovea te puhallatte, tai minkä talon ovea? Oh, I'm not sure, Mr. Chairman. En ole varma puheenjohtaja, yritän keksiä sopivan sadun itsekin. Minulla ei ehkä ole paljonkaan lisättävää tähän erittäin hyödylliseen keskusteluun. Olemme erittäin kiitollisia esittelijät tästä mietintöluonnoksesta. Se kattaa asiat todella hyvin mielestämme. Ja on hyvä, että samaan suuntaan tässä mennään, kun meidän tiedonannossamme samoin neuvoston päätelmät olivat samansuuntaisia, joten aika paljon yhtenäisyyttä tässä löytyy sen suhteen, mitä pitäisi tehdä voisin tarttua monenkin kohtiin keskustelussa, mutta ehkä se nyt ei ole tehtävä, niin haluan vain sanoa, että olemme todellakin samaa mieltä yhtenäistä Euroopasta ilmatilasta, kommentista koskien Brasiliaa ja Persianlahden maita ja tietysti täytyy ottaa ETS-kysymys tähän mukaan jatkossa. Sitten ehkä pari sisältä kysymystä, joita haluaisin kehitellä. Erityisesti se, mitä herra Elkadravi sanoi EUn ja USA välistä sopimuksesta ja lisäarvosta, jota tässä voidaan saada aikaan. Huomattavaa edistystä tapahtuu nyt ensimmäistä kertaa saadaan vapaakauppaneuvottelut aikaan EUn ja USA välillä. Me uskomme niin kuin tekin, että tässä pitäisi olla rooli myös ilmailulle. Sen ei tarvitse olla mikään ristiriitainen rooli, että me pidämme kiinni omistajuuskysymyksistä jos haluaisin, mutta tähän liittyy muitakin kysymyksiä. Myönteistä lisäarvoa, myönteistä yhteistyötä, joka meitä kiinnostaa ja haluamme viedä sitä eteenpäin. Sitten toinen kohta, sellainen alue, joka tämä saattaa olla pelkkä käännöskysymys, niin kuin Rova Foster antoi ymmärtää, olemme hiukan eri mieltä kohdasta 30. Tässä pyydetään, että komissio saattaisi päätöksen oikeudenmukaisen sopimuksen Venäjän federaation kanssa Siperian ylittävien lentoreittien käyttöä koskevan järjestelmän modernisoinnista. Tässä tulee tämä satu mukaan. Hans Christian Andersen ei koskaan olisi puhunut Siberian ylilennoista, vaikka hän on, olisi kirjoittanut satojen vuosien ajan. Tämä on ihan uskomaton tarina. Ja tämä kohta 30 tässä pikemminkin antaa ymmärtää, että komissio ei ollut, ko- ollut kovinkaan kivaa Venäjälle näiden lentojen yhteydessä ja minä nyt mietin, voisimmeko ajatella hiukan vaihtoehtoista sanamuotoa, kuten pyytää, että komissio ja neuvosto tutkisi mahdollisia toimenpiteitä, joilla varmistettaisiin vastavuoroisuus Venäjän ja EUn kohdalla tässä ilmoitellessa. Tämä ehkä välittäisi paremmin niitä tuntemuksia, joita tiedän löytyvän myös parlamentista Siperian ylilennoista. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much, Mr. Kiitoksia herra Baldwin. Herra Gross, onko teillä jotain lisättävää sanottuun? Ei. Voin vain ehdottaa Dominikille, että hän kirjoittaisi tämän kirjansa eh, Eurooppa pikkulapsille. Se olisi hienoa. Kollega Marineskulle luonnollisesti, mitä täällä on sanottu, ehkä tässä pitäisi olla hieman erilainen sananmuoto, mutta tämä on taatusti hyvä mietintö ja ihan varmasti se saa taakseen konsensuksen. Kiitos. Kiitoksia. Tarkistuksen aikaraja on 27. Maaliskuuta kello 12. Niitä käsitellään sitten 22. ja 23. huhtikuuta ja äänestämme 7. toukokuuta joten tarkistuksen aikaraja 27. maaliskuuta. Sitten näin olemme vieneet tämän päivän listan loppuun ja seuraavaksi vuorossa koordinaattorin kokous. Jos teidän pitää poistua, niin pyytäisin poistumaan nyt. We will go in five minutes, coordinator. Viiden minuutin päästä autetaan koordinaattorit.